kanssa ja haluamme, että komissio tarttuu aloitteeseen kansainvälisissä neuvotteluissa niin, että saadaan parannettua tilannetta. Vielen Kiitoksia kollega Schlüter. Kiitoksia kollega Schlüter. Sitten herra Segedi. Eh, Kiitos puhemies.